Mes chers collègues, bonjour. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Herra Telitska. Le projet d'ordre du jour. Esityslistan luonnos ehkä voidaan hyväksyä. Ei ole vastalauseitakaan. Ei. Pöytäkirjaa 9. marraskuuta 2017 voitainen hyväksyä, jos ei kukaan esitä niin vastalauseita, eikä niitä ole hyväksytty. Euh, Kollegat, minulla on nyt puheenjohtajan ilmoitukset sen jälkeen, kun herra Marinesku on tullut. Ja aloitan äänestä, äänestyksellä. Hyvää päivää, Ravar. Mitä kuuluu? Minä olen täydessä verossa itse tänään. Ah oui, hein. Bah Vim, il partage pas ses biscuits. Vim, il y a quelle allez keksejä. Alors, nous allons commencer les... Nyt toimitamme äänestykset ja sitten palataan herra Marineskuun. Onko meillä ensinnäkin Päätösvaltaisuusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätösvaltaisuus on hyvinkin saavutettu. Mutta pieni ilmoitus, hyvät kollegat, ensin äänestystä edeltäen. Se ei nyt ole meidän tapamme, mutta minä haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen kertoakseni, että saimme aikaan poliittisen sopimuksen tästä kuuluisasta EAS-asetuksesta kuuden kolmikantaneuvottelun ja mm, no, teknisiä kokouksia enää ei lasketakaan. Viime viikolla koko yö. Keskiviikosta torstaihin me kävimme tiukkoja neuvotteluja, jotta saatiin aikaan sopimus kello kuusi aamulla. 11 tunnin neuvottelun jälkeen halusin todellakin kiittää ja onnitella esittelijämme, herra Marineskoa. Voitte osoittaa suosiota hänelle. Herra Marinescu, kiitos tekemästänne työstä. Kiitos hienosta yhteistyöstä. Ja totta kai kiitos kaikille, jotka tykkää auttoivat hyvin määrätietoisesti. Tulkit, neuvonantajat, sihteeristön väki, viestintäosastokin. Sven, ei taida paikalla. Ei. Välittäkää kiitokset hänelle. No, joka tapauksessa se oli merkittävä yö. Ja varsinkin haluan kiittää myös komissiota, komission jäsen Bulcia ja Lähetilä School ansaitsee kiitokset myös puheenjohtajalta Viron, Viron puolesta. He myös ponnistelivat kovasti, jotta saatiin aikaan tämä sopimus. Tätä halusin todellakin nyt täydentää täällä valiokunnassa, mutta herra Marinesku, kiitos. Tiedän, että aika ajoin se oli vaikeaa, mutta lopputulos saatiin aika. Haluatteko jotain lausua? Olkaa hyvä. Very much. Thank you to my colleagues. Paljon kiitoksia. Kiitokset kuuluvat myöskin kollegoille. Kaksi vuotta olemme tehneet työtä tämän eteen. Henkilöstö, neuvonantajat, avustajat, sihteeristö tietenkin myös olivat tässä mukana. Mutta ei se nyt normaalia ole, että näin pitkälle nämä menevät, mutta tässä nyt on tekstini. Eihän tämä vielä tähän pääty. Mutta kiitokset kuitenkin Parlamentin tärkeimmät ehdotukset tulivat huomioitua lopullisessa sopimuksessa, mutta uskoakseni tässä vielä työmaata riittää. Vielä kerran kiitokset. Kiitos, herra Marinesku, teille. Ja nyt jatketaan toimittamalla äänestykset. Mietintö on uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen seuranta ja ilmoittaminen. Lausunto henvivaliokuntaan valmistelijana on herra Caputto. Ja hän on seurassamme. Eli toimitamme äänestyksen. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan tyhjää hylättyy. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Seiska hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Kahdeksan on hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Yhdeksän on hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. 67 on hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä 7, 8, 9, 4, 4 ja, ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhtenä ryhmänä. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneäänestyksenä 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa tarkistuksesta 79. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, viimeinen kaan voitte minun kyllä luottaa. Eli hyväksytty. Sitten 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme koneen äänestyksen. Äänestys alkaa tarkistuksesta 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty kaksi kertaa herra Vandenkamp ettei oikein luota. Ja jatketaanpa. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Ei mennyt ihan selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sä koneäänestyksenä loppuäänestys, äänestys alkaa. ja päättyy 28 4 Kapputto, onnittelut. Teidän lausuntonne hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Allez, nous continuons nos travaux. Ja sitten eteenpäin esityslistalla. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan pyytämän ja politiikan yksikön tilaamaan ja teettämän tutkimuksen infrastruktuurin rahoittamisen haasteet jakamistaloudessa. Kiitoksia kovasti, Marinescu. Le département thématique est Monsieur. Herra Mattias Finger, tulkapa tänne podiumille, olkaapa hyvä. Hyvää päivää, herra. Alors, cette étude a été... No niin. Meidän valiokunta pyysi tätä tutkimusta. 2016 kesäkuussa niin voitaisiin selvittää, mitä vaikutuksia on jaetulla liikkuvuudella. Se on kasvamaan päin ja se vaikuttaa totta kai myös liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseen. Tämä tutkimuksen on tehnyt Firenzen Euroopan instituutin osasto. Täällä instituutti edustaa professori Mattias Finger. Kiitos. Te saatte ensin puheenvuoron, herra Finger. Voisitte esitellä meille vetämänne tutkimuksen. Sitten puheenvuoron saavat jäsenet. Tämä voi koskea sekä johtopäätöksiä että myös tutkimusmenetelmiä. Herra Finger, Olkaapa hyvä. Parikymmentä minuuttia. Parole est à vous. Olkaa hyvä. Ku. Uh, however, I will continue in English. Uh, the report is in... Kiitoksia. Puhun kuitenkin englantia. Tämä uh, raportti on englanniksi ja toivon, että tämä toimii. Niin, kymmenen minuuttia, niin minä arvelinkin. No niin, tämä on nyt liikenneinfrastruktuurin rahoittamisen haaste siinä kontekstissa, joka meille annettiin jakamistalous nimittäin, mutta haluaisin lyhyesti puhua digitalisaatiosta, koska mielestäni jakamistalous on vain digitalisaation seurausta. Mitä digitalisaatio tekee? Perinteisesti meillä on fyysinen arvoketju, joka voi olla liikenneketju, logistiikkaketju, mutta mitä tahansa fyysistä, esimerkiksi elintarviketuotanto, kirja, paino, mitä, mikä, kaikesta tällaista on kyse. Digitalisointi jo kaksinkertaistaa ikään kuin peilaa sen tiedon, joka on fyysisellä tasolla datatasolle. Näin digitalisaatiossa tapahtuu. Tällä on valtaisat seuraukset. Ensinnäkin asiakkaat eivät enää ole riippuvaisia tästä fyysisestä ketjusta, vaan ne ovat riippuvaisia tästä digitaalisesta tasosta. Heistä tulee ei kirjakaupan asiakkaita, vaan he ovatkin Amazonin asiakkaita esimerkiksi. Tämä on ensimmäinen seuraus. Toinen seuraus on se, että Tästä digitaalisesta tasosta lähtien voi luoda uusia yrityksiä, uusia liiketoimintamalleja, hyödyntäen sieltä dataa, joka näin on kehitetty. Asiakkaat voivat siis ostaa tätä dataa tai hyödyntää sen palvelua, vaikka heillä ei ole mitään tekemistä fyysisen Ähm, alkuperän kanssa. Tällä on kolme seurausta. Ensinnäkin asiakas saa enemmän tietoa ja enemmän valtaa. Asiakas voi vertailla asioita paremmin. Heillä on parempi yleiskuva. Tällä on seurauksia fyysiseen arvoketjuun niin, että nyt se kokee enemmän kilpailua, asiakkaat voivat vertailla fyysisiä tuotteita. Tämä johtaa tehokkuuden lisääntymiseen arvoketjussa ja lisäksi lisäarvo siirtyy digitaaliselle tasolle. Lisäarvon ottaa digitaalinen taso ja tästä lähtee meidän raporttimme. Äh, jos lisäarvo löytyy nyt tältä digitaaliselta tasolta, niin miten rahoitamme infrastruktuurit, miten rahoitamme fyysisen tason. Tämä on nyt sen ajattelutapamme ajattelumme pohja tässä, ajatuksemme ydin. Mistä me nyt sitten puhumme, kun puhumme jakamistaloudesta? Kuten osoitin, tässä on kyse uudesta paradigmasta liikkuvuudelle, mutta kaikelle muullekin. Oli kyse sitten energiasta, televiestinnästä, mistä tahansa. Kaikesta siitä, mikä voidaan ikään kuin peilata digitaalisesti. Se, mikä on tärkeää, ovat niin kutsutut netti alustat, tieto löytyy nettialustoilta ja tämä on monipuolinen markkina. Asiakas voi ryhtyä toimijaksi. Jos ajattelemme Uberia, niin voi olla Uberin äh, asiakas ja samalla voi olla myös kuljettaja. Äh, tämä, tämä tarkoitamme näillä monipuolisilla markkinoilla On monilaisia äh, liikkuvuuden muotoja. Ähm, Kimppakyydit äh, äh, on yksi esimerkki. Äh, sitten myös auton jakaminen. Tämä on perinteinen eurooppalainen malli. Autoa ei omisteta, vaan käyttäjät jakavat auton. Sama koskee pyörän jakamista. Sitten on näitä kyytien jakamisia. Ero tässä kimppakyydin ja kyydin jakamisessa on se, että kyydin jakamisessa tarjotetaan palvelua, kun taas kimppakyydissä kyse on siitä, että joku omistaa auton ja hän muutenkin ajaisi tällä autolla, kun taas ähm, kyydin jakamissa äh, välttämättä tätä äh, ajoa ei tulisi, ellei asiakkaita olisi. Sitten äh, on muunkinlaisia muotoja. Me olemme keränneet tiedot, tämä on kaikki sekundääristä tietoa, me olemme tehneet mitään perus alustavaa tutkimusta, vaan olemme siis keränneet tietoja, joita on olemassa. Tämä on PVC-konsulttitoimiston tutkimus, että esimerkiksi äm, tällä alalla tuotto on noin 5,1 miljardia euroa vuonna 2015 ollut. Kysymys kuuluu, korvaavatko kimppakyydit eh, perinteisen julkisen liikenteen? Me tässä nyt erotamme kaksi erilaista liiketoimintamallia. Yksi on eh, tämä kimppakyytimalli. Tässä tyypillinen malli on bla bla auto, jota löytyy Ranskasta, Espanjasta ja monista muista maista. Me eh, teemme nyt eron pitkän matkan kuljetusten ja kaupunkikuljetusten välillä. Tässä on nyt pitkän matkan äh, kuljetuksesta kyse. Äh, tässä on nyt esimerkki. Tässä verrataan matkaa Pariisista Lilliin, on muitakin Barcelonasta Alicanteen Mm, Pariisista Frankfurtin ja niin poispäin. Mutta tämä äh, ainoastaan osoittaa, että tämä kimppakyyti on kiinnostava liikennemuoto, koska se on halpa ja äh, ajan käytön kannalta. Se on kuitenkin varsin tehokas. Se ei ole aivan yhtä tehokas äh, matkan tekoa kuin junamatkailu, mutta se on kuitenkin varsin nopea liikennemuoto, siksi se on kiinnostava erityisesti hinnan kannalta. Ja tästä on hyötyä erityisesti alhaisen tulotason henkilöille. Tässä on kyse siis kimppakyydeistä pitkillä matkoilla. Se tieto, minkä me olemme keränneet, osoittaneet, että kimppakyydit ovat saaneet varsin merkittävän osuuden joissain maissa, erityisesti Ranskassa. Ja sieltä me tiedon olemmekin saaneet pääosin. Tämä on ihan ranskalaista julkista tilastotietoa. Ja kimppakyydit vähentävät perinteisen julkisen liikenteen matkustajamääriä ja tuloa, esimerkiksi kun on kyse rautatieliikenteestä tai pitkän matkan busseista. Eli kun on kyse kuudesta miljardista matkustajakilometristä, johon lasketaan kuljettajat mukaan. Noin 12 prosenttia rautateiden kotimaan pitkän matkan matkustajista, niin Ranskassa tämä on vähentänyt matkustajaliikennettä noin kuudella prosentilla, siis 6 prosenttia vähemmän matkustajia rautatieliikenteessä. Kuitenkin tulon menetys rautatieyrityksille voi olla korkeampi, mutta meillä ei ole lukuja tästä. Se voi siis olla korkeampi, koska tarjonta on huippu aikoihin, huippuruuhka-aikoihin, jolloin hinnatkin rautateillä ovat korkeammat. Eli Tämä on siis matkustajamäärien vähentyminen, mutta tulojen vähentyminen rautatieyhtiöille voi olla jopa suurempaa. Mitä me sitten suositamme? Ensimmäinen asia jota suositamme tässä mietinnössä on, raportissa on se, että me tarvitsemme enemmän tietoa. Tietoa on vain hyvin hajanaisesti, mitään systemaattisesti kerättyä tietoa ei ole, ei mitään vertailukelpoista tietoa. Me keräämme tietoa sieltä ja täältä ja tätä voidaan varmasti kritisoida, koska tämä ei ole mikään järjestelmällinen tutkimus. Toinen suositus liittyy siihen, että tarvitaan tasa-arvoinen pelikenttä samat lähtökohdat. Tästä ei ole nyt kyse, koska aina kun on kyse digitalisaatiosta, niin on kyse vähän siitä, että kuoritaan kerma pinnalta, eli uudet tulijat käyttävät markkinoiden kiinnostavimmat segmentit esimerkiksi liikenteen huippuajat ja siellä ne tekevät myös parhaat voitot. Ja sitten äh, julkinen liikenne toimii usein myös äh, ristiin tue, tukemisella. et tukevat äh, hyvin, voi, hyvin voittoa tuovilta linjoilta ähm, he, nämä yritykset tukevat heikommin tuottavia mm, linjoja. Sitten toinen kysymys liittyi eh, kimppakyytiin kaupunkiliikenteessä. Tässä tilanne on hyvin erilainen, koska eh, eh, tässä on kyse siitä, että matkustajat kaikkoavat takseista, mutta tietojemme mukaan se ei niinkään vaikuta siihen, että matkustajamäärät vähenisivät julkisessa kaupunkiliikenteessä, koska se on kuitenkin vielä hyvin paljon edullisempaa ja lisäksi täytyy huomioida ruuhkat ja muut, joten tämä ei ole niinkään suuri uhka julkisen liikenteen toimijoille. Joten suosituksemme on, että meidän tulisi edistää tällaisia palveluja ja varmistaa oikeusvarmuus. Näiden pitäisi täydentää massamatkailua. Tämä liittyy myös kimppakyyteihin, koska matkoilla, joissa julkista liikennettä on heikosti, niin kimppakyyti voi olla täydentävä palvelu esimerkiksi samoin ruuhka-aikoina. Nämä erilaiset kyytimuodot pitäisi ottaa mukaan julkiseen suunnitteluun, eikä niitä pitäisi tarkastella erikseen. Ja liikenneinfrastruktuuri pitkällä aikavälillä voisi hyötyä näistä uusista ilmiöistä. Ja viestimme on se, että Niin, tämän kalvon halusin näyttää. Tämä on amerikkalaista tilastotietoa, joka osoittaa meille, että ihmiset, jotka hyödyntävät näitä erilaisia kyytisovelluksia, kuten esimerkiksi Uberia, jos he eivät näitä sovelluksia käyttäisi, niin he käyttäisivät yksityisautoa. Eli perusviesti on se, että tällä tavoin korvataan yksityisauto ja autot saadaan pois tästä kaupunkiliikenteestä. Tämä on nyt ihan viimeisin tieto. Eli jos me edistämme tätä, niin se johtaa vaikuttaa siihen, että on vähemmän autoja liikenteessä ja se hyödyttää myös pitkän matkan liikennettä. Ja sitten lopuksi vielä se, että nämä eh, internet-alustat käsittelevät tietoja ja ne vievät noin 18-20 prosentin arvoa pois ja olemme nähneet tämän muissakin verkoissa, kuten televiestinnässä tai energiaviestinnässä on, että että vapaamatkustaja on ja meidän täytyy varmistaa, että osa tästä tuotosta uudelleen investoidaan infrastruktuuriin. Kiitoksia. Kiitos tästä esittelystä ja nyt pitämättä puhetta keskustelujen koordinaattorit. Herra Fintvenbenden Kamp, kaksi minuuttia. Eh, mevrouw de voorzitter, dank. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, talon demokratian mahdollisuuksien käytän tässä. Kiitokset professori Finger tästä selonteosta. Kolme kysymystä. Ensinnäkin tiedustelisin seuraavaa. Kun ensimmäistä kertaa kuulin jakamistaloudesta, niin se kuulosti romanttiselta ajatukselta, eli että minä jakaisin autoni esimerkiksi Ismail Ertukin kanssa, ja jos häntä ei olisi, niin sitten hän kyytiin voisi tulla George Bach. Eli ihmiset, jotka jakavat kulkuneuvonsa romanttisilla tavalla. Mutta tämähän on mennyt aivan täysin taloudelliseksi toiminnaksi. Uber tekee voittoa ja tappiota mutta eipä tässä ole enää romantiikasta tietoakaan. Paitsi jos voin tarjota teille pyörääni lainaa. Toinen kysymykseni kuuluu, että tehän totesitte, arvoisa professori, että kimppakyyti muodon kasvu johtaa julkisen liikenteen vähenemiseen. Eli carpooling vie asiakkaita busseilta ja junilta. Tarkoituksena oli viedä tieliikenteeltä ikään kuin autot teiltä eikä busseja tai sitten junia kiskoilta. Minua nyt ei kiinnosta Yhdysvaltojen data, sillä siellä kaupungit ovat aivan toisenlaisia, toisen näköisiä kuin EU:ssa. Meillä on paljon pienemmät kaupungit, voi kävellä ja ajaa pyörillä helposti paikasta toiseen, toisin kuin Yhdysvalloissa. Joten millä tavalla nämä yhdysvaltalaiset tiedot ovat peilattavissa Euroopan unionin talouteen? Kiitoksia. Kiitos herra Ertug, teidän vuoronne. Kiitoksia. Ensinnäkin I have just... Sydämelliset kiitokset, professori Finger. Minulla on vain yksi kysymys. En tiedä, oliko mahdollista palata kalvoon numero viisi. Vertasitte näitä eri liikennemuotoja ja niihin tarvittavaa aikaa. Ja teidän arvionne kolme tuntia 15 minuuttia lentoliikennettä varten. Ei suoraa lentoa. Aa, teidän on sanottava se, koska kolme tuntia 15 minuuttia on liian pitkä. Äh, Pariisista Lillin. Aa, tämä on siis perustelu. Tämä on ainoa asia, jonka halusin selvittää. Minulla on se näkemys, että tämä voi olla tulevaisuuden mahdollisuus, tämä nämä ensimmäiset kilometrit ja viimeiset kilometrit. Tämä voisi olla mahdollisuus tulevaisuudelle, ei mitään kritiikkiä minun osaltani. Monsieur Robert Zille. Herra Robert Zille, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, Karina. Kiitos professori alustuksesta. Ymmärrän, että aikaparit ovat kovat. Oikeastaan ottaisin esille tärkeimmän kysymyksen, miten infrastruktuuri rahoittaa jakamistaloudessa. Sehän on otsikkona puitearvoketjusta, siirrytään fyysisestä dataan, dataan uutta eliöä ja niin päin pois. Mutta suosituksesta löydetään yhteenverossa, että kun poliitikot ovat löytäneet MRK ratkaisun ja miten infrastruktuuria rahoittaa, huomioidaan jakamistalouden, pitääkö verotusta lisätä, alustojen rakentamiseksi vai mitä pitää tehdä? Olisi kiva saada vähän ehdotuksia. Merci. Kiitos. Herra Telitska. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset professorille. Mm. Kieltämättä mielenkiintoinen tutkimus, mutta Kysehän on infrastruktuurin rahoituksen haasteista jakamistalouden yhteydessä ja te tarjositte meille paljon dataa. Tämä on melkoinen haaste, mutta emme saaneet tietoa siitä, miten haasteisiin pitäisi tarttua. Lopuksi totesitte, että tässä on vaihteluväli 18-30 prosenttiin, joka on ikään kuin investointivajeena, mutta tilanne poikkeas sen suhteen, käytetäänkö, puhutaanko tästä bla bla taksi konseptista vai kaupunkiliikenteestä, joten miten huomioitte tämän eroavaisuuden, sillä mehän tiedämme, että nykyiset järjestelmät eivät rokota julkista liikennettä. Eli niiden vaikutus on lähellä nolla, ehkäpä jopa positiivismerkkinen, sillä Uberin kaltaiset järjestelmät ikään kuin lisäävät ö, henkilöiden määrää autoissa. Voisitteko antaa meille hiukan tietoa sen suhteen, että niin kuin kollega Siiler sanoi, niin me olemme poliitikkoja sääntelijöitä, niin Pitääkö meidän puuttua tähän tilanteeseen ottaen huomioon sen, minkä itse totesitte? Eli meillä ei ole juurikaan dataa tarjolla, vertailukilpoista tietoa. Olisiko tämä toimintakykyinen ratkaisumalli EU-tasolla vai pitäisikö asiat hoitaa vain kansallisella tasolla? Viittasitte myöskin näihin yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin ja ruuhka-aikoihin. Menisittekö jopa niin pit- pitkälle ja sanoisitte, että jakamisjärjestelmä toimisi parhaiten juuri ruuhka-aikoina. Ja sitten nämä yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Voin ehkä aavista, mitä te aiotte sillä takaa, mutta voisitteko tarkentaa vielä tätä lausumaa? Niin kiitoksia. Kiitos ja sitten herra Kramer. Für den Vortrag. Paljon kiitoksia myös tästä esityksestä. Minulla on kolme kysymystä. Koska Wim van den Kamphan jo tästä puhui, tietenkin jos on kolmistaan samassa autossa, niin se on parempi kuin, että kolme ihmistä ajaa kolmea autoa. Mutta jos tätä vertaa takseihin, niin onko tässä kyse reilusta kilpailusta? Ybarin kohdallahan ongelma oli se, että eivät maksa veroja, kuljettajille ei ole koulutusta, luotettavuutta ei vaadita, siksi eh, tarjonta voi olla halvempaa. Lentoliikenteessä tunnemme tämän, koska siellä käytetään tiettyjä mekanismeja, joilla voidaan säästää rahaa, sitten tarjonta voi olla halvempaa. Tämä on suuri ongelma. Toinen asia on se, että meillä on liikennealalla epäreilua kilpailua Jokaisen veturin täytyy jokaisesta rautatiekilometristä maksaa maksu Tieliikenteessä tämä on vapaaehtoista. 100 prosenttia rautatiestä on maksullista, mutta vain prosentti maanteista on se aivan selvää, että bussi maksaa vähemmän rautatiemaksuilla 60 prosenttia kustannuksista saadaan takaisin, onhan se aivan selvää, että bussi on sitten halvempi. Ja sitten kolmas asia, sanoin, että kaupungissahan mahdollisuudet ovat lähestulkoon olemattomat. Siellä, missä julkinen liikenne on hyvää, niin silloin näillä uusilla muodoilla ei ole mahdollisuuksia. Se on totta, mutta siellä, missä julkisen liikenteen tarjonta on huonoa, niin silloinhan näillä järjestelmillä on mahdollisuus. Äh, viedäänkö näillä järjestelmillä sitten pois se vaade, että julkisen sektorin pitäisi yrittää parantaa julkista liikennettä. Hän ehkä saattavat sanoa, että ähm, ei meidän tarvitse parantaa julkista liikennettä, kun nuo uudet palvelut hoitavat sen, mutta pitkällä aikavälillähän tämä ei ole äh, kestävä asia. Kiitos herra Kramer. No vastatkaapa nyt tähän ensimmäiseen kierroksen kysymyksiä. Sitten tulee muita. Thank you. Kiitos. Toivottavasti sain kirjata kaiken ylös. Herra Fannekamp, puhuitte tästä romanttisesta ajatuksesta. Tämä on liiketoimintaa. Tämä on bisnesmaailmaa jakaminen kuulostaa kivalta, mutta taustalla olevat alustat, se on työntekoa. Eikä niinkään ole se datasta, vaan algoritmeista, jotka luodaan datan pohjalta. Se on uutta liiketoimintaa. Joku on sanonut, että se on ehkä uusi infrastruktuurikin. Ehkä sitä kannattaa miettiä datarakenne, kerros on uusi infrastruktuuri. Se johtaa erilaisen sääntelyyn, jos sanotaan, että se on vain liiketoimintaa. Siihen emme tässä vastaa, mutta minä pitäisin sitä infrastruktuurina ja sellaisena sitä on hallinnoitavaa. Ennen kaikkea on mietittävä, onko tämä uusi datakerros infrastruktuuria ja säänneltävä sellaisena vai onko se liiketoimintaa ja säännellä liiketoimintana. Minulla ei ole vastausta, mutta se on se perustavanlaatuisin kysymys. Ja sitten digitaalinen liiketoiminta. Totta kai aina on keskittymistä infrastruktuurissa, on vähän toimijoita, mutta digimaailmassa on se ilmiö, jossa the winner takes it all. Jos on kriittistä massaa, on valtavat mahdollisuudet voittaa. Se edellyttää totta kai säännötyä myös markkinavallan käytöstä. Se voi olla mikä tahansa yritys, yleensä amerikkalainen, koska ne tulevat varhaimmin liikkeelle. Bla bla. Esimerkki on Ranskasta, mutta se on yksi harvosta Euroopasta. Olette oikeassa, minä tein tällaisen perusolatuisen eron – kaupunkiliikenteen ja pitkän matkan liikenteen välillä. Tämä perustuu kaikki nimenomaan tähän erotukseen. Pitkillä matkoilla tämä on eri asia kuin kaupunkiliikenteessä, koska kerman kuorinta on erilaista. Kaupungissa on kyse lähinnä takseista, jotka kärsivät. Sitten toinen kysymys. Sitä ennen, vaikka 18-30 prosenttia veisivät markkinoilta, niin ei se tarkoita, että tämän verran katoaa. Saattaa tulla uuttakin liikennettä. Pitkillä matkoilla meillä on raideliikennettä Euroopassa. Ja kysyttyinkin, miten voidaan ne uudessaan tätä verrata. No ei voida. Me olemme raideliikenne manner olennaisesti. Ja tällaista ei ole kaupunkikuvioissaan. Eli tässä täytyy olla kieli keskellä suuntaa. Ei meillä ole pelkästään USAsta tietoa, vaan myös Euroopan maista. Eli peruspiirteet ovat samat, mutta ehkä seuraukset erilaiset. Pitkillä matkoilla, en nyt muista kuka kysyi mitäkin, niin pitkillä matkoilla tärkein suositus, jota te peräkuulutitte, olen samaa mieltä. Meillä on kyllä joukko suosituksia pitkällä, pitkillä matkoilla. To, yhtäläiset toimintaedellytykset ovat ratkaisevia. Mutta se on jo ongelma, kun ajatellaan tieliikennettä ja raviliikennettä. Ei digitaalinen sitä pahenna, kun se oli jo ennenkin olemassa. Eli meidän täytyy monimodaalisuuteen, yhteen toimivuuteen tarttua. Kaikki ei maksa saman verran infrastruktuurissa. Joku on huomioitu, joku ei. Digitaalinen tulee sitten sen päälle. Se olisi ongelmaa. Onko se intermodaalisuudesta? Ehkä tärkein suositus päätöksentekijöille on miettiä sitä, mitä digitaalinen merkitsee meille? Me joudumme miettimään intermodaalisesti. Datakerroksessa ei ole mitään eri keinoja liikkua. Kaikki ovat verrannollisia. Ja tavallaan digitaalinen pahentaa tätä intermodaalista kilpailua. Se pakottaa päätöksentekijöitä miettimään tätä myös intermodaalisesti. Miten rahoittaa infrastruktuuria sitten, jos alustat vievät tämän arvon? Verot yksi tapa. Verotetaan yrityksiä, jotta näin tekevät. Uber on sijoitettu Hollantiin, bla bla. Ranskaan, se on verotusasia se. Ja sitten jotenkin investoida uudelleen infrastruktuureihin. Selvityksessä on vain yksi esimerkki Massachusettsista. Sen jälkeen olen saanut Chicagostakin toisen esimerkin. Siellä verotetaan Uberia. 50 senttiä ja vielä 20 sen päälle. Ja se täydä sitten julkiseen liikenteeseen investoidaan. Kyllä se on mahdollista tai mihin tahansa, mutta Lyft tai Uber käyttää näitä perusrakenteita. Ja jotta voidaan julkista liikennettä edistää, niin pannaan verorahat julkisen liikenteeseen. Esimerkit ovat vain USAsta, mutta kyllä se täälläkin onnistuu. USAssa tehdään kaupunkitasolla, ei kansallisella tasolla. Kaiken kaikkiaan tarvitaan enemmän tietoa. Ennen kuin mitään lakia säätää, niin tarvitaan tietoa. Nyt se on vielä liian hämärän peitossa. Olen nyt lopettelemassa. Yksi juttu vielä. Meillä on aika selvää tietoa Ranskasta, koska siellä julkinen valta on sitä selvittänyt. Espanjasta ei ole samaa tietoa eikä muistakaan maista. Uberista on tietoa lähinnä USAsta sanotaan, että Uber ah, tavallaan auttaa meitä siirtymään pois auton käytöstä, mutta on jonkinlaista tietoa, jonka mukaan voidaan sanoa, että teillä on vielä enemmän autoja. Eli täytyy saada lisää tietoa. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että digitalisoiminen voi auttaa meitä, kun mennään seuraavalle tasolle – se ei ole bla bla tai USA, Uber, vaan liikkuvuuspalvelut, jossa kaikki muodot ovat integroituja. Siinä me olemme johtoasemassa Göteborgista, Helsingistä löytyy esimerkkejä. Mennään tähän suuntaan, eli liikkuvuuspalveluksena. Mutta se edellyttää sitten julkista politiikkaa, ei vain kaupallista lähestymistapaa. Kaupalliset yritykset ovat hyödyllisiä, jos ne huomioidaan tässä julkisessa lähestymistavassa. Näin voidaan saada uusia varoja ja sitten luoda yhteiset, yhtenäiset toimintaedellytykset myös eri liikennemuotojen välillä. Sitten vielä tiedostaa. Yritykset kyllä tuottavat valtavia määriä tietoja. Jos tieto on infrastruktuuri, niin sitten myös tiedon saatavuutta pitää säännellä. Kiitoksia kovasti, herra Finger näistä vastauksista. Jatketaan keskustelua herra Rikien kanssa. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Kiitos siitä selvityksestä. Mä olen yllättynyt. Minä jäin lukemaan pari riviä täältä. Ja saisin vastauksen ehkä, että tässä puhutaan näistä vaikeuksista liittyen infrastruktuurin rahoittamiseen jakamis taloudessa. Vastasitte jo ensimmäisen kysymyksen ottaen esillä lyhyesti veromahdollisuudet uudelleen jakamisen. Ehkä tästä enemmän voitaisiin kuulla, koska siitähän kenkä puristaa. Ensinnäkin, mikä infrastruktuuri, mihin käyttöön, kolmanneksi, mitkä maksut. Tässä on otettu parikin eri tyyppiä, digitaalinen infrastruktuuri ja sitten se fyysinen Eli liikenneväylät tavallaan. Mutta on lukuisia kustannuksiakin. Me olemme miettimässäkin, miten ikään kuin tämä voitaisiin ottaa huomioon verotuksen kannalta. Olisi kiva kuulla, miten ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät infrastruktuurin rahoittamiseen. Toiseksi, osa näistä alustoista liittyvät julkisen liikenteeseen tai huomioivat sen ainakin – Eli yksilöliikenne, julkinen liikenne jaotteluna ei ole niin selvä aina, varsinkin kun tässä liikkuudessa palveluna on enemmän integrointia. Se on jo julkista palvelua ja sen optimointia. Ja sitten kolmanneksi palvelun laatu. Alustat tarjoavat palveluita, joita ei ennen ollut tarjolla – se, että pääsen sinne tai tänne tietyn edellytyksen, sitä ei ole aikaisemmin ollut tarjolla. Tässä on tietty lisäarvo, ainakin joissakin alustoissa. Onko sillä hintansa vai onko se vain suoritusta? No siinä se taisi olla. No, aika lailla jo olikin siinä. Rikke. Kiitos herra Rikke. Rova de Monte. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin me pitäisi kys- kun kysytään, että miten haluamme rahoittaa, niin minä kysyn itseltämme, että pystymmekö korvaamaan julkisen liikenteen jakamistaloudelta. Minun mielestäni vastaus ei voi olla kuin, että ei. Julkinen liikenne takaa sen, että katetaan koko alue, sillä voidaan saavuttaa myös syrjäiset alueet, se takaa turvallisuuden. Ajatellaanpa sitten matkustajienkin oikeuksia. Sitten suhteet yksityisten välillä olemme jo ilmaisseet näkemyksemme toisissa mietinnöissä, e, esimerkiksi matkailualalta, ja sanomme, että kun on kyse maksullisesta toiminnasta, niin silloin kaiken pitää olla samalla as samassa asemassa, kun on kyse vain äm, kimppakyydistä, ä, äh, niin hyvä on, mutta sitten kun on kyse ä, äh, tulosta tai voitosta, niin silloin on siirryttävä äh, toiseen kontekstiin. Uskotteko, että on mahdollista yhdistää julkinen liikenne jakamistalouteen ilman, että julkisen palvelun laatu heikkenee, jos tämä on tulevaisuus? niin voiko olla niin, että esimerkiksi julkinen liikenne integroidaan kohdistettujen liikennemuotojen kanssa, tällaisten uusien palvelujen kanssa esimerkiksi syrjäisemmillä alueilla. Sitten tiedot. Kyse ei ole pelkästään digitaalisesta infrastruktuurista, liikenneinfrastruktuurista, vaan myöskin tiedon hallinnoinnista. Kaksi viikkoa sitten Uberissa esimerkiksi 54 miljoonaa käyttäjäprofiilia vuoti. Tämä on esimerkiksi hyvin huolestuttava tieto, kun on kyse näistä alustoista. Siellä jaetaan luottokorttitietoja, henkilökohtaisia tietoja, myöskin liikennetietoja. Miten voidaan taata, että Äh, kuluttajien suoja säilyy tällä alalla. Merci. Kiitoksia, herra De Monte. No, minäkin olin luettelossa ja minulla on monta kysymystä, herra Finger. Ensinnäkin missä oloissa mitä menetelmän odotan teitte selvityksen? Kun katson nyt tätä selvitystä ja tekijöitä, joita tässä mukana on, professori Juan Montero syyskuussa oli myös tieto tästä tullut. Sitten marraskuun 2014 professori Montero on myös lakimiestoimisto, joka antaa Uberille neuvonta. Mitä se oikein tarkoittaa? Sitä, että herra Montero on Uberin lakimiehiä, siis ilmeisesti selvityksen ajan. Pitääkö tämän paikkansa? Tämä ensin. Voitteko tämän tiedon vahvistaa? Oliko hän lakimiehinä ennen, ja se oli täysin tunnettu tieto. Mikki päälle. La, la raison pour la... Miksi valitsin herra Monteron, jonka kanssa olen vuosi tehnyt yhteistyötä, olemme yhdessä tehneet kirjoja digitalisaation seurauksista. Hän on yksi harvoista professoreista, joka tuntee aihepiirin emme arvioineet, tai minä en arvioinut, tai minä arvioin, että tämä oli tavallaan etuseikka eikä haittaa. Eikä tässä ole mitään jäävyskysymyksiä esillä. Ja minä itse olen takamassa myös tämän. Herra Montero on ennen kaikkea nyt työtä pitkillä matkoilla eikä kaupunkiliikenteessä. Minusta siinä on mitään ongelmaa mutta kyllä saatte tästä vastauksen. Eli siis ei tässä ole Monteron Uberin välillä mitään kytköstä tässä selvityksessä, että ei tässä ole mitään jäävysongelmia. No kun katson selvitystä, niin todella ilo oli lukea sitä. Kun Uber 130 kertaa mainittu sentää. No bla bla, car, 41 kertaa puolestaan. No ihan vain vertailun nimissään, Mutta vielä ihan lisätä kysymys herra Finger, koska siinä se alkaa käydä mielenkiintoiseksi. Ja haluaisin täsmennyksiä. Selvityshän käsittelee jakamistaloutta henkilökohtaisesti. Uber ei kuulu jakamistalouden käsitteen piiriin. Miksi? No otetaanpa ihan käytännön esimerkki. Kun Uberin tilaan ammattikuljettaja hakee minut ja vie jonnekin kauemmas, maksan tästä matkasta. Minusta on selvää, että olen ammattikäytössä olevassa autossa. Mukana on kuljettaja, enkä oikein ymmärrä, millään muotoa, miten tämä liittyisi kimppakyytiin tai auton jakamiseen. Herra Finger, olen aika huolestunut tästä. Minä saan vaikutelman, että Uber teidän mielestänne kuuluu jakamistalouteen. Eihän se liity ollenkaan siihen. Totesitte juuri äsken myös. Muistuttaisin siitä, varsinkin jakamistalouden osalta että matkustaja puolestaan voi olla kuljettaja. Ei pidä paikkansa. Ei. Nimittäin tässähän tarvitaan lupia. Minusta te sekoitatte puurot ja vellit, kun on vielä tällaisia järjestöjä olemassa. On Uber Pop, Euroopassa toki ei koska se keskeytettiin, koska se ei ollut laillista. Eli tässä pidettävä asiat erillään, sanat erillään ja käsitteet erillään. Minusta teidän selvityksessänne ei tätä ole tehty. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että pitää paikkansa, että jakamistalous edellyttäisi ehkä sääntelyä, mutta kun Uber ei kuulu siihen, kuten te sen ymmärrätte, No sitten vielä kysymykset, olkaa hyvä. Kuutisen minuuttia. Minä vastaan teille ensin. Mutta sehän on tärkeää. Tästä on keskusteltu jo kirjallisestikin. Jakamistalous, sharing economy, annettiin meille. Emme sitä valinneet. Se oli ylipäätään tässä kattavana terminä. On kahta mallia olemassa totta. Kimppakyytiä, bla bla karmalli. Mutta selvityksessä puhutaan mallista, ei yrityksestä. Se on Uber-malli tai Bla Bla BlaBlaCar-malli. Muitakin on kuin Ubereita. Kimppakyyti tarkoittaa, että joku ajaa joka tapauksessa – ja kautta matkustajia kyytiin. On lukuja, jotka osoittavat, että te, te, ne eivät välttämättä tekisi matkaa, jos ei olisi mukana muita. No voidaan keskustella muista. Uber-malli on se, että joku on nimenomaan tätä matkaa varten valittu. Minulla on sellainen vaikutelma, että mallit ovat nyt lähentymässä toisiaan. Erottelu ei välttämättä ole enää kestävällä pohjalla. Winner takes it all kuitenkin. Uber iskee BlaBlaCarin ja BlaBlaCar Uberiin. Ehkä on tilaa kahdelle isolle, jotka hoitavat kaiken Tämä on vain tilapäinen jaottelu. Puhumme tässä vähän jo romantiikastakin taustalla. Se on liiketoiminta BlaBlaCar. 18-20 prosenttia ottaa katetta. Ei se ole kyse vaikka kuljettajasta, joka muutenkin matkustaisi, vaan voittoa tapahtuu, mutta ei tämä kuljettajan selkänahastaan. Voi tietenkin kysyä, onko se niin kauhean sosiaalista sittenkään. Herra Rikkeen kysymykset ensin. Totesitte, että se ei oikeastaan vastannut tähän rahoituskysymykseen. Mutta niin kuin on osoitettu, ainakin se pahentaa rahoitusta, ainakin raideliikenteessä. Minusta vastaus on, tällainen kysymys tulisi että integroidaan paremmin julkinen yksityinen liikenne. Digitalisaatio pakottaa meidät integroimaan paremmin nämä. Voidaan jopa kuvitella, että alustoilla on julkisen palvelun velvoitteet joillakin reiteillä. Eli se on ihan täydentävää, mutta se edellyttää että huomioidaan, että se on kermankuorintaa. Että tämä integroitaisiin liikkuvuuden politiikassa kattavasti. Alueellinen pitkän matkan liikkuvuuspolitiikka on eri asia kuin kaupunkiliikenteen politiikka. Ne on kuitenkin yhden, jotenkin saatava lähentymään. Kuten ajatus liikkuvuudesta palveluna tekee, voiko julkinen liikenne korvata. Ei. Ei sitä voida korvata. Se on integroitava. Tavallaan se voisi olla halvempaakin, että jotkut operaattorit jakaisivat alustoja ja hoitaisivat julkista liikennettäkin, junaliikennettä tai bussiliikennettä. Sitten vielä tietosuojasta, no totta kai mutta tämä paljon isompi asia, eikä se pelkästään liity liikenteeseen tai alustoihin. Se koskee yhtä lailla kirjoja, sähköä, älymittareita ja niin edelleen. tämän on horisontaalista lainsäädäntöä mielestäni. Tietosuoja, yksityisyys, turvallisuus ja sen sellaista. Ei se rajoitu pelkästään liikenteeseen. Merci, monsieur Finger. Kiitos, herra Finger. En saanut vastausta kysymykseeni. Ette oikein ymmärtänyt bla bla kaarin järjestelmä. Se on kustannusten jakamista. Ei se ole sama asia kuin muut järjestelmät. Esimerkiksi kun kuuntelin teitä, niin taksit panette myös jakamistaloutta. No ei se nyt ole jakamistaloutta se. Sitten paitsi palaisin vielä yhteen asian herra Monteron. Minulla on tässä asiakirjoja ihan pöydällä. Herra Finker ja herra Montero oli Uberin yksi lakimies – 2004 alkaen jo. Älkää nyt väitäkö, ei kytköstä ollut. Älkää sellaista minulle sanoko. Kyllä sellainen koplaus oli. Minä olen samaa mieltä. Kyllä se oli. Kaikki on dokumentoitu. Teillä on kaikki tiedot. Mutta löytäkää minulle jonkinlainen jäävysongelma tästä selvityksestä. Kaikki kritisoivat molempaa lähestymistapaa. Minä olen valiokunnan puheenjohtaja ja minä haluan läpinäkyä kaikissa selvityksissä ja esitin tämän kysymyksen. Ja kai se on ihan arvomme mukaista esittää kysymyksiä. Minä kyllä korostan sitä, että jakamistaloudessa olen sitä mieltä, ainakin minä olen sitä mieltä, että en oikein hyväksy teidän määritelmänne. En minä ymmärrä sitä niin, koska jakamistalous on jakamista. Esimerkiksi bla bla kaarissa kustannuksia. Taksit paneet jakamistaloudetta, mutta kun se ei ole jakamistaloutta kaikki se nyt tietävät, ettei sulla jakamistaloutta. Selvityksessä ne panette taksit jakamistalouteen. Tässä on ongelmaa tulkinnassa. En minä niin tiennyt, olen pannut taksit. He eivät ole jakamistalouksessa. Jakamistalous ei sitä voisi mitään tarkoittaa. Se on taloutta sekin. Se on taloutta. Jos haluatte mennä BlaBlaCarin suuntaan, niin ihmiset ajavat ja ottavat maksun. Nyt te haluatte erottelua, jota minä en tee. Sitä on olemassa, koska on olemassa alusta, jotka sallivat matsaamisen. Onko joku, joka muutenkin matkustaisi vai sitäkö varten, niin se on vain tilapäinen erottelu se. Alustana ovat taustalla ovat ongelmat. Finger sanotte, että on kaksi mallia alustamalli taloudessa ja yhteistyötalousmalli. No eli kaksi mallia, ettekö huomaa? Ehkä siinä täytyy olla tarkkana. Kollega oli aika mielenkiintoinen, kun hän puhui julkisesta liikenteestä. Varmasti uudet mallit joutuvat julkisen liikenteeseen mukautumaan. Sekin on pidettävä erillään. Mitä tarkoitetaan alustataloudella ja mikä sitten yhteisötaloutta. Vielä yksi virke vastaukseksi. Ei ole jakamistaloutta romanttisessa mielessä. Aina taustalla on alusta, ja se on liiketoimintaa. Qui, qui facilite la collaboration. Se mahdollistaa yhteistyön tai ei, mutta Jakamista taloutta ei ole olemassa ilman alusta, joka on liiketoiminta. Siinä ei ole samaa mieltä. Palataan varmaan asiaan. Puhutte digitaalisesta alusta, joka tekee bisnestä, mutta on sellaisiakin, jotka eivät liiketoiminta harjoita, vaan tarjoavat palvelun. Ja siinä jätä kustannuksia. Kiitoksia, herra Finger, että tänne tulitte esitteli meille selvityksenne jakamistaloudesta pikaisiin tapaamisiin ja sitten jatkamme työtämme. Allez, nous continuons. No me jatkamme. Sitten seuraavaksi komission alustus, joka liittyy delegoitun asetukseen aiheena sisäliikenteen, sisävesiliikenteen alustukset, alukset. Daniel koko ei sitten, vaan te Eli On n'entend pas du tout la commission. Komissio vaikenee tystyystin. Avatkaapa mikrofoni. Allez, on reprend nos travaux. No niin. No ehkä mennäänkin sitten Blending Callin, joka liittyy Verkkojen Eurooppa-hankkeeseen. Me olemme saaneet selvityksiä mielenkiinnon osoituksista 17 helmikuussa tämä käynnistettiin ja lempinimenhän on Blending Call ja tässä on nyt kesäkuussa päätetty tämä mielenkiinnon osoittaminen. Se jatkuu vielä 2018. Kiitoksia herra Olivia Silav. Te vedätte yksikkö, joka käsittelee näitä ja te voitte kymmenisen minuuttia alusta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les... Kiitoksia, hyvät jäsenet. Kiitokset, että saimme tilaisuuden esitellä teille tuloksia tästä ensimmäisestä blending-kollista. Kaiken kaikkiaan varsinainen kokemus meille, koska se on ensimmäinen blending call, jonka me järjestämme. Eikä ihan lyhyesti, miksi tämä poikkeaa perinteisestä pyynnöstä. No ensinnäkin tässä tukioikeus on edollistettu, niin että tarvitaan laina tai innovoiva rahoitusväline, joka on saman suuruinen. Eli jos on 20 prosenttia mm, haettu, niin tarvitaan sitten myös 20 prosenttia lainaa tai muuta rahoitusvälinettä hankkeen rahoittamiseen. No, totta kai, paitsi tässä arvioidaan perinteisesti näitä osoituksia, osoituksia, niin totta kai olla rahoituksellisesti valmis myös, että voivat saattaa päätökseen tämän käyttääkseen sekä rahoitusvälineen että tuen, jotka ovat hakeneet. Totta kai. Ja tämä tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kun ajatellaan var- klassista tarjouspyyntöä. He tarvitsevat tietyn verran aikaa, jotta voivat tilinpäätöksen tehdä. Eli me valitsemme hankkeet, sitten allekirjoitetaan tukisopimus, mutta vielä ei makseta mitään. He saavat vuoden verran aikaa, jotta voivat rahoituksen saattaa loppuun ja vasta sitten, kun tilinpäätös on tehty, voidaan maksaa myös tuki. Totta kai tässä on riskielementti mukana. Ja jos joku ei tilinpäätöstä saa aikaan, niin me emme kärsi myöskään tästä mitään, koska raha ei ole mitään mennyt eteenpäin tukena. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä ehdotuspyyntöä, mennäpä seuraavaan. Me halusimme kattaa kaikki painopisteet, jotka mukana ovat yleensäkin perinteisissä ehdotuspyynnöissä. Ettei mikään ala ja ulkopuolelle, kun ei mukaan ollut kokemusta vielä rahoituksesta. Siksi tässä ovat mukana kaikki alat, mutta perinteisen yhteisrahoituksen tasolla. Tämä vastauksena. Siellä on perinteiset infrastruktuurit, käytävät, raideliikenne, IRTMS, e innovaatiot ja uudet tekniikat ja muut tekijät, Cesar, ETS, merten valtatiet. Alustava budjetti ei ehkä toteutunut. Vaikea tietenkään ennakoida, kuinka paljon jokin ala ottaa osaehdotuspyyntöön, mutta jotta kuinkin olemme kattaneet ainakin painopisteet. No sitten valintaprosessista muutama sana. Eli noin kaksi kertaa enemmän tuli ehdotuksia kuin oli rahaa, yksi miljardi, eli 65 ehdotusta. Jos ajatellaan perinteistä ehdotuspyyntöä, niin arviointihan on käynnissä samaan aikaan. Meidän INEA-virastomme tekee ulkoisen, ulkoisin voimin tämän viraston puolesta ulkoisen arvioinnin pohjalta meillä oli 41 hanketta, joiden arvo oli 1,7 miljardia, ja kun meillä nyt oli 1 miljardia käytössä, niin teimme suosituksen 39 hankkeesta. Jotkut hankkeet olivat, edellyttivät uutta mitoittamista ja yhteisrahoitusta piti myös rukata. Pyrimme kuitenkin ottamaan mahdollisimman paljon hankkeita sillä rahaa, joka meillä oli. Jos katsotaan vähän, minkä tyyppisiä hankkeita sitten hyväksyttiin, tästä se nähdään se karoituksen osalta, että kaikki hankkeet voivat tulla mukaan. Etukäteen ei voi sanoa, että vain perinteiset IRTMS, e raideliikenne eivät kelpaisi ollenkaan tähän. Ei, ei vaan me huomioimme koko kirjon mielenkiintoisia hankkeita sekä ERTMSstä, perinteistä raideliikenteestäkin. Nyt meillä on myös hankkeita kohesio jäsenvaltioista, kuten muistakin. Meillä on hankkeita, jotka katsovat 24 jäsenvaltiota. Eli tämä kokemus osoittaa toki sen, että tällainen sekarahoitusmuoto ei välttämättä kaikkeen sovi, mutta aika hyödyllinen kuitenkin hyvin monella alalla. No sitten jos katsotaan mikä oli ehdotettu summa, niin luvuista näet, että me joudumme tässä aika lailla ponnistelemaan, varsinkin ERTMSn kohdalla. Siellä oli niin paljon ehdotuksia, paljon enemmän kuin mitä meillä oli varaa. Ja siinä joudumme vähän miettimään, ja lisäämään kaksinkertaiseksi tätä, jotta liikkumavaraa pysyttiin vahvistamaan, mutta se osoittaa myös, kuinka paljon mielenkiintoa on osoitettu sikorahoitukseen. No sitten eri alat, joita on mukana loppujen lopuksi ollaan aika lähellä sitä, mitä on perinteisissä ehdotuspyynnöissä. Samanlainen jaottelu, jos ajatellaan verkkojen Euroopan ylipäätään, niin se vastasi tätä. Eli se karahoitusehdotuspyyntö ei ole kovinkaan erilainen verrattuna verkkojen Euroopan ylipäätään. Raideliikennehankinta paljon, ERDMS toki, tieliikenteestä ja meriliikenteestä jonkin verran, niin ikään sisävesiliikenteestään. Innovaatiohankkeista mainitsin sen, kuten näette yksityiskohtaisemmin eri hankkeista, sen, että meillä on paljon hankkeita myös sähköliikkuvuudesta. Kolme hanketta varsinkin, jotka kukin kattaa aika monta jäsenvaltiota, liittyy latauspisteiden perustamiseen ja totta kai vetyhankekin on mukana – se on oikeastaan ensimmäinen teollista mittakaavaa. Yleensä on kyse koehankkeesta, mutta tämä on jo ihan teollista mittakaavaa. L- ja myös nesteytettyä maakaasuakin on varsinkin kotimaan liiken, lentoliikennettä varten aika lupaavaa, jos ajatellaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja päästöjä. No sitten tästä eteenpäin menettelyn mukaan meidän täytyy toimittaa nämä tulokset Verkon Eurooppaa komitealle, jota komissio voi hyväksyä tulevina viikkoina, niin että INEA voi tehdä sopimukset ensi vuoden alussa jo, toivottavasti. Kuten tiedätte, erotuspyyntöön liittyy kaksi määräaikaa – Ensinnäkin heinäkuussa arviointi ja sitten vielä toinen on avoinna aina huhtikuun asti. Sitä on nyt pidennettykin. Tässä ehkä haluttaisin enemmän hankkeita vaihtoehtoisissa polttoaineissa, koska tästä päätettiin ja ilmoitettiin osana puhdasta liikkuvuutta, joka hyväksyttiin muutama viikko sitten. Hyvä muistaa, että kaikki painopisteet ovat vielä avoinna. Meillä on vähän liikkumavaraa vielä olemassa. 20 prosenttia nimittäin kokonaissummasta. Eli jos tulee hyvin ja hankkeita muissa painopisteissä kuin innovoinneissa, ne huomioidaan, mutta me toivomme totta kai että voidaan nämä 350 lisämiljoonaa käyttää mahdollisimman hyvin myös vaihtoehtoisessa. polttoaineessa. Lopuksi on erittäin tärkeää tietenkin saada rahoitusta, mutta myös hankkeita. Me aiomme myös luoda tukijärjestelmän, apujärjestelmän, neuvontapisteverkoston muodossaan. Ja toivottavasti voimme sitten tämän ehdotuspyynnön toisen puoliskon tuloksia esittää ensi vuonna. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Se oli myös yksityiskohtainen. No niin, keskustelu. Herra Ertug. No, Aittekin halua Te ymmärsitte kaiken. Herra Zile. Yes, uh, thank you very much for your presentation. Paljon kiitoksia tästä esityksestä blending-ajattelu piti sisällään sen, että käytetään veromaksajien varoja yksityisen sektorin varoilla. Mutta se, että mitä tarkoitetaan tässä yhteydessä yksityisen sektorin investoijilla, niin se on eri asia. Minä edustan Baltisia maita. Siellä yksityinen sektori oli aika lailla haluton investoimaan tämän tyyppisiin hankkeisiin. Ja nyt kysyisinkin teidän näkemystänne. Julkiset yritykset näin toimivat ikään kuin käyttäen veronmaksajien varoja. Eli yritysten kautta julkisia varoja käytetään. Ja se tarkoittaa taas sil, vaikuttaa taas siltä, että käytetään hyvin suuren riskin sisältävät markkinat, että myöskin alhaisen riskin sisältävät markkinat. Onkohan jotain mahdollisuuksia houkutella myöskin todellisen yksityisen sektorin rahoja sellaisiin hankkeisiin, joissa riskit ovat aika lailla pienet tai innokuutta on vähän tarjolla. No, just maybe a few, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Muutama ehkä äh, äh, vähän tyhmä kysymys, jotta voisin paremmin ymmärtää liittyen siihen, mitä herra Ziile sanoi, kun nyt sekoitamme kaupallista rahaa. Mainitsitte myös vetyhankkeet. Minä ehkä en olen tietämätön, mutta ajattelen, että ne ovat varsin kalliita, hyvin kalliita tänä päivänä ja silti keskitytte myös siihen. Joten onko teillä jonkinlaista odotusta tai luottamusta siihen, että kaupalliset pankit pitävät niitä taloudellisesti kestävinä? Ottaen huomioon, että infrastruktuuri on vielä lähes olematonta, joten ehkä voisitte vähän taustottaa tätä ajatteluanne tässä. Sitten kun katsoin näitä eri aikomuksia eri aloilla, niin varsin alhainen menestysaste oli, kun kyse ydinverkostosta. Seitsemää tuettiin ja sanoisin, että jos tätä sekarahoituksella rahoitetaan, kaupallisella rahoituksella tätä ydinverkostoa, kyllä minä sitä tietenkin kannatan, mutta kahden käytävän yhdistäminen, kyse on tällaista äh, keskustasta, joka pitäisi olla lähellä kaupunkia. Minua kiinnostaisi, miksi tämä ei onnistunut, eivätkö nämä olleet riittävän hyviä vai otitteko käyttöön jonkun elementin, joka liittyy esimerkiksi ympäristöön, näkökulmiin. Myös ERTMS, eh, e Euroopan rautatieliikenteen hallinnointijärjestelmä, suht eh, onnistunut. Voisitko ehkä tarkemmin selittää? Kannatan sitä, mutta se on varsin kallis. Ja viimeiset kaksi kommenttia. Ensimmäinen se, että seuraava keskeytymisaika on huhtikuu 2018. Puhuitte kesästä. Meillä on siis vuosi aikaa tehdä sopimus kaupallisen pankin kanssa. Ettekö pelkää, että saattaa syntyä jotain ongelmia aikatauluongelmia? Tietenkin on paljon hankkeita, jotka ovat tukikelpoisia, mutta ei, eikä tässä synny aikataulupainetta. Ja onko teillä sitten ehkä jonkinlaista jäsenvaltiokohtaista taulukkoa? Voisitteko ehkä kertoa meille, mitkä jäsenvaltiot tekevät useammin näitä sekarahoitushankkeita? Olen tsekkiläinen, minua vaan kiinnostaisi tietää, miten Tsekissä menee. Kiitoksia, edustaja Kramer. Oh, Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä esityksestä. Sekä rahoitus on nykyään helpompi toteuttaa kuin 6-7 vuotta sitten, kun korkotaso oli aivan erilainen. Nykyään säästökassat antavat paljon rahaa. Jopa palkitaan siitä, että ottaa lainaa ja käyttää sitä, mutta tilanne on muuttunut ehkäpä, tai muuttuu nopeasti ja kukapa tietää, miltä se tilanne näyttää parin vuoden päästä. Sitten Saksasta yksi esimerkki. Meillä on Hampuri-Krakova käytävä 900 kilometriä kiskoa eurooppalaisilla rahoilla pistetty Euro- Puolan puolella erinomaiseen kuntoon, mutta Saksan puolella vain ainoastaan Kotbusin asti. Eli 50 kilometriä tästä kisko-osiosta on ilman sähköistystä, Eli ajetaan satoja kilometrejä dieselveturia käyttäen, mutta te viittasitte kuitenkin sähköistykseen. Mutta miten sitä voitaisiin tukea? Brandenburg on kiinnostunut tämän välipätkän sähköistämisestä ja on sanottu, että me haluamme tutkia asiaa ja suunnitella asiaa ja liikenneministeri Saksassa sanoi, että tämä on kielletty, sillä tämä väylä ei ole prioriteettihanke, sitä ei saa lähteä edes suunnittelemaan, vaikka itse rahoittaisitte sen. Eli onko ministerillä mahdollisuus jopa eurooppalaisella tasolla toimia näin, vai voisiko Brandenburg kääntyä komission puoleen sanoen, että me tarvitsemme 100 miljoonaa tähän pätkän sähköistyksen, sitten meillä olisi tämä koko pätkä sähköistettynä. Ja se auttaisi myöskin lähiliikennettä. 99 prosenttia saksalaisista puhuvat sähköistetystä liikenteestä, mutta suurin osa puhuu vain sähköautoilusta ja sähköisen autoiluun investoidaan paljon. Ja nyt ei haluta tukea muita kuin kaupunkeja seitsemällä ja puolella sadalla miljoonalla ja sähköisiin pyöriin ja muihin vastaavanlaisiin järjestelmiin ei haluta antaa sentin senttiä. Ja on sanottu, että tällaiset tavarankuljetus pyörät voisivat kuljettaa jopa 250 kiloa, ja tämmöiseen sähköistykseen ei haluta siirtää, siirtoa ainakaan julkisia varoja käyttäen. Ja mitä te sanotte, että jos osavaltiot kääntyisivät komission puoleen, vaikkakaan ministeri ei sitä suvaitsisi? Kysehän on nyt 50 kilometrin sähköistämättä jääneestä pätkästä ja 100 miljoonan laskusta. Ehkäpä te voisitte olla tällaisten hankkeiden alullepanijoihin yhteydessä, koska tällaisen hankkeen kautta sähköistä liikennettä todellakin voidaan tukea. Kiitoksia. Kiitos, herra Kramer. Nyt voitte yrittää vastata. Kaikki näihin kysymyksiin. Je vais être euh, assez bref. Ai niin, minä puhun ihan lyhyesti. Pari kommenttia kysymystä. Kun kuuntelin kollegoja, sekarahoitus edellyttää yksityistä rahoitusta, rahaa. Totta kai siellä on myös rahoitusvälineen, jotka voivat tulla julkisilta laitoksilta, jos nyt oikein ymmärsin. Totta kai lähtökohtaisesti jos ajatellaan, niin Siriä, investointipankkihan pitää sitä. Sekaroitusvälineet yleensä ovat ainakin suurelta osin luonteelta julkisia. Ensimmäinen kysymykseni, niin ymmärsikö oikein? Toiseksi, vähintään 20 prosenttia onko enimmäismäärää. Kolmanneksi, enemmänkin huomio. Aika yllättynyt olen kuitenkin kun ajatellaan se korotuksen ajatusta, minä itse sitä tähdensin aikanaan mietinnössäni, jotta sitä tuettiin. Ei se ollut mikään edellytys, se oli tuki. Tämä on aika omitusta, kun alun perin pyrittiin helpottamaan ja edistämään, niin siitä on tullutkin ennakkoehto. Onko tämä nyt ihan sen mukaista, mitä alussa ajettiin takaa. Eli tukia ja helpottaa hankkeita. No vielä lisää tuli. No nyt te saatte mahdollisuuden vastata kaikkiin kysymyksiin. Merci, euh, merci beaucoup pour euh, ces questions. Uh, well, first, what is private, what is public? Ensin siitä, mikä on julkista ja mikä on yksityistä. Me usein ajattelemme, että esimerkiksi laina, joka tulee Euroopan investointipankilta, jos se korvaa budjettirahoituksen, niin se ei ole julkista rahoitusta, koska Euroopan investointipankki jälleen rahoittaa itsensä pääomamarkkinoilta, joten tämä jakolinja yksityisen ja julkisen välillä ei eh, huomioi niinkään eh, rahoituslaitoksen statusta, sen rahoituslaitoksen, joka lainan antaa, vaan ennemminkin rahoituksen lähteen. Eli kun katsotaan näitä 39 hanketta, niin yksi kolmasosa on yksityisiä eh, hankkeen edistäjiä, kaksi kolmasosaa on julkisia yksiköitä. Ne voivat tietysti olla markkinoillakin, mutta julkisesti omistettuja. Sitä rahoituksesta meillä on 14 hanketta Euroopan investointipankin rahoituksella, mutta meillä on 20 kaupallista pankkia, jotka ovat mukana näissä ohjelmissa. Ne eivät aina ole yksin mukana. Hyvin usein on sekoitus, että on kansallinen pankki ja sitten äh, kaupallinen pankki, ähm, äh, kansallinen kehityspankki. Mutta vastatakseni herra Rikelle, tämä suurempi hanke äh, Ranskassa, tämä ERTMS Paris Lyon, se tulee kahdelta yksityiseltä pankilta tämä rahoitus ei Euroopan investointipankilta tai muualta, vaan kahdelta yksityiseltä pankilta, joten kaikenlaisia yhdistelmiä on. Sitten vedystä. Tämä on varmasti ensimmäinen tämänkaltainen hankki, joten on nähtävä, jätävä, nähtäväksi jää, mutta tämä on alue, joka on jäänyt jälkeen ja strategiana on kehittää vedynjakelupisteitä ja palveluja, jotka liittyvät siihen. Tässä on kyse kansallisesta kehityspankista, joka on kumppanina. Meidän on katsottava, mitä tapahtuu. Sitten NUTS. Me emme ole saaneet niin paljon hakemuksia ja on totta, että on ehkä vaikeampi tunnistaa tuotannon lähteitä solmukohdista, solmuinfrastruktuureista joka ehkä on syy tälle, mutta kun tämä toinen määräaika tulee, niin me haluamme hiukan avata tulkintaa siitä, mitä laisia hankkeita voidaan innovaation ja vaihtoehtoisten polttoaineiden puitteissa ehdottaa. Eli nyt jos on vaihtoehtoinen tällainen hanke solmukohdassa, niin silloin ei välttämättä solmukohtaprioriteettiin tätä tarvitse laittaa, vaan myös sen voi laittaa innovatiivisten hankkeiden alle. Sitten ERTMS, mainitsin tämän suuren ratatyön Lyon Paris välillä, mutta meillä on paljon laitteistoa, junalaitteistoa kolmelta tai neljältä yritykseltä. Ja meillä on Alankomaissa erittäin mielenkiintoinen ohjelma, jossa ei ole kyse siitä, että rautatieyritys mm, osallistuu tähän hankkeeseen, vaan hanke avataan niin, että pienemmätkin yritykset voivat osallistua siihen. Sitten aikataulu. Meillä on kaksi jaksoa. Ensimmäinen jakso allekirjoitamme sopimukset joskus ensi vuoden alussa tukisopimukset ja sitten vuoden 2019 alussa tämän rahoituksen kauden pitäisi loppua toista määräaikaa varten. Meillä on hankkeiden päätös huhtikuussa, arviointi kesällä ja sitten tukisopimukset 18 lopulla, 19 lopulla ja 20 alussa rahoituskausi päättyy, vaikkakin kustannuksia voidaan vielä laskuttaa vuoden 2023 loppuun asti. Sitten oli erityiskysymyksiä liittyen tähän saksalaiseen hankkeeseen. Minä en nyt pysty teille ihan suoraan vastaamaan. Minun pitäisi tietää vähän enemmän, mistä tässä hankkeessa on kyse ja mikä sen status on, voidaanko se hyväksyä, mutta mielellämme kahdenvälisesti vastaamme tähän ja tarkastelemme tätä hanketta, joka liittyy Äh, erään linjan sähköistämisen. Sitten kysymys yhteisrahoitusasteesta. Koskapa me emme ihan tarkkaan tienneet, minkä tyyppinen yhteisrahoitus olisi äh, sopiva tätä sekarahoitusta varten. Me vaan toistimme perinteiset äh, tarjouskilpailut, hakukilpailut. Eli kun on kyse ERTMSstä, niin tämä oli esimerkiksi 50 prosenttia. Ja myöskin on, kun on kyse pullonkauluista ydinverkossa, niin viitearvo oli 30 prosenttia. Mutta koska tällaisissa hankkeissa meillä oli paljon hakemuksia, päätimme pullonkaulojen kohdalla alentaa hieman yhteisrahoitusastetta Meillä on useampia suuria hankkeita, joissa ehdotamme 20 prosentin yhteisrahoitusastetta 30 sijaan. Tällä tavoin voimme rahoittaa enemmän. Tämä on myös testi, koska jos nämä hankkeet saadaan toteutettua 20 prosentin tuella, niin se on hyvä uutinen meille. Se osoittaa, että ensi kerralla voimme harkita vähän alhaisempaa yhteisrahoitusastetta tällaisille hankkeille joten mitään yleistä yhteisrahoitusastetta ei ole tälle sekarahoitukselle, vaan me olemme vain toistaneet verkkojen Eurooppa-asetuksen yhteisrahoitusasteet. Valitettavasti emme pystyneet lähettämään teille tätä perinteistä esitettämme. Se tämä ollaan nyt valmistelemassa, mutta saatte sen toimistoinne hyvin pian. Me olemme sähköisen version lähettäneet juuri ennen kuin minä tulin tänne kokoukseen. Sieltä löydätte kaikki yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta valitusta ja ei-valitusta hankkeesta. Ja mielellämme vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on näistä hankkeista. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti vastauksista. Tämähän on vähän niin kuin joululahjana joulua. Jos todellakin saataisiin mitä pikimmiten tämän asiakirjan, hyvä. Hieno juttu. Kiitoksia kovasti Ja nyt komissio on todellakin kertonut se karoituksen kuvioista. Se on tapetilla jatkossakin. Ja sitten menemme toiseen kohtaan esityslistalle, Te voitte lähteä. Eli komission alustusehdotuksesta telekoduksi säädökseksi sisävesiliikenteen alusten teknisistä vaatimuksista. Katson komission suuntaan. Ja Rova Roskakin on saapunut. Tervetuloa. Mitä kuuluu? Midi. Hyvää iltapäivää. Hei kaikki. Viisi minuuttia teillä on aikaa kertoa näistä tiedosta. Siitä vain, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvoisat parlamentaarikot ja TRAN-valiokunnan jäsenet. Hyvät naiset ja herrat. Alkuun todettakoon, että me suhtaudumme uudella tavalla hallintoon laillisten kehysten päällekkäisyyksien karsimiseksi sisäveisiliikenteen puolella, joten olemmekin erittäin tyytyväisiä tarjoamanne ehdotukseen, eli että ensimmäiset konkreettiset näytöt uuteen lähestymistapaan liittyen saadaan täällä esitellä Eli tarkoituksena on vaiheittain korvata nykystandardit yhdellä lainsäädäntövälineellä. Nykyisiin standardeihin sovelletaan omia järjestelmiä ja sääntöjä. Vuoden 2006 direktiivi teknisiin määräyksiin liittyen, tai niin kyse on sertifikaateista, jotka annetaan Reinin asetuksen ja unionin lainsäädännön pohjalta. Lisäksi meillä oli eri aikataulutus ja menettelytapasäännöt, joten aika lailla vaikea oli löytää yhteinen lähestymistapa unionin sertifikaateen Reinin sertifikaatien osalta, joten me yritämme välttyä kilpailun vääristymiseltä yhtenäiseltä yhtenäisellä lähestymistavalla ja vaale sitä kautta myöskin turvallisuutta. 14 000 alusta liikennöi sisävesi alueella ja niihin halutaan soveltaa yhtäläisiä sääntöjä. Eli nyt olemme päässeet delegoidun säädöksen luonnokseen. Eli kyse on teknistä säädöksistä ja tässä käytetään samoja periaatteita kuin äh, ammattipätevyyksiin liittyen ja täysistunnossa parlamentti suurella äänen, äänten enemmistöllä pari viikkoa sitten äänesti tämän puolesta, mutta myöskin yksimielinen kantas löydettiin liikenneministerineuvostossa. Viisi minuuttia minulla on vain käytettävissä, joten käydäänpäs ihan lyhyesti tämän komitean työskentelyyn sekä tekniset vaatimukset että ammattipätevyysvaatimukset vaativat yhtäläisen lähestymistavan ja haluaisin lähteä liikkeelle delegoidusta säädöksestä. Me aloitimme työmme jo artiklan 287 mukaisesti seutista siis ja neuvoston päätöksestä, joka tehtiin kesäkuussa ja tämän päätöksen pohjalta Olemme lähteneet työstämään tätä delegoitua säädöstä tarkoituksena konsultoida eri yksikköjä ja saada tämä valmiiksi ennen 7. lokakuuta 2018. Tämä on käsitelty myöskin komission asiantuntijaryhmässä 13.10. Kerroimme siellä että tämä vaikuttaa kakkosliitteeseen direktiivin osalta. Tässä on uusi viittaus, mutta tämä vaikuttaa myöskin kolmos- ja viitosliitteisiin johdonmukaisuuden vaalimiseksi. Yritänpä siis ihan minuutin sisällä kertoa teille, mistä tässä on kyse ja vertailla sitä vuoden 2015 järjestelmään, joka mainittiin jo direktiivin liitteessä kaksi. Tämä on viiden sivun vahvuinen asiakirja ja vuoden 2015 versio on myöskin yhtä paksu ja tarkoituksena on ottaa huomioon sääntely ja teknisen tason muutokset. Meillä on mobiililaitteisiin liittyvä järjestelmä ja siihen liittyvät määräykset on saatava ajan tasaistettua. Kyse on lähinnä aluksissa olevista laitteista ja me olemme pyrkineet huomioimaan syntyneet vahingot ja analysoimalla onnettomuuksiin johtuneet, johtaneet syyt. Lisäksi meillä on määräyksiä palontorjuntajärjestelmiin ja muihin laitteisiin liittyen sisävesiliikenteen suhteen täytyy ottaa huomioon sen tilanne ja varmistaa, että sisävesiin liikenteeseen liittyvät määräykset ovat sopusuhtaisia muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden määräyksiin liittyen. Olemme yrittäneet löytää siis toimivan ratkaisumallin ja olemme sitä mieltä, että tältä pohjalta voidaan löytää sisävesiliikennettä hyödyntävä pitemmän aikavälin eh, järjestelmä. Teknisen työryhmän edustaja on täällä paikalla vastaamassa mahdollisesti esille tuleviin teknisluonteisiin kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia. Daniela. Kiitoksia. Kovas rouha Daniela Roska tästä. Ja sitten suoraan esittelijän pakkeille. Herra Belet, hyvää päivää te olette perusasetuksesta vastuussa ja sen jälkeen saavat varoesittelijätkin puheenvuoron. Ja vielä komissio voi vastatakin. Ja se, herra Velet, olkaa hyvä. Thanks very much, uh, Madam Chairwoman. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Kuten muistan, että minulla oli kunnia olla esittelijänä tästä asiasta direktiivi sisävesiliikenteen alusten teknisistä vaatimuksista. Trilogi oli hyvin onnistunut ja se saatiin päätöksiin silloisen puheenjohtajan herra Krameren alaisena. Kiitämme häntä vielä hyvästä yhteistyöstä, joten minulla on muutamia kysymyksiä. En mene nyt liian paljon teknisiin yksityiskohtiin. Ensinnäkin yleinen kommentti. Komissio ei varmaan ole yllättynyt, että tämän kommentin esitän ottaen huomioon sen, että parlamentti haluaa olla osallisena aikaisemmassa vaiheessa, ei vasta tämän prosessin viimeisessä vaiheessa, vaan myös valmistelutoimissa. Nyt on enemmänkin kyse siitä, että asiantuntijat kokoontuvat ja valmistelevat päätöksiä. Me haluaisimme saada kaikki tiedot varhaisemmassa vaiheessa, mutta tämä ei varmaankaan tule yllätyksenä komissiolle. Sitten muutama tekninen kysymys luku 9, artikla 9, jossa on kyse päästöistä, kaasusta ja tietynlaisista päästöistä. Ja komissio mainitsikin jo, että tämä ehdotettu tarkistus on sopeutus liikkuvien työkoneiden asetukseen – ja 9.01 äh, artiklassa sanotaan, että äh, tämä artikla määrittelee yleiset äh, säännöt tämän luvun mm, tähän luvun lukuun. Tämä voi luvanvaraista erilaisia moottoriluokkia ja kieltää korvaavien moottorien korvaavat moottorit. Kun on kyse siis liikkuvista työkoneista, niin mistä tässä on kyse? Sitten toinen asia liittyy äh, ajopiirtureiden vähimmäisvaatimusten muutokseen. Onko edes mitään mm, vai velvoitetta, laillista velvoitetta sisävesiliikenteessä käyttää tällaista ajopiirturia? Ehkä komissio voisi vastata tähän ajopiirturikysymykseen. Ja sitten nämä miehittämättömät alukset, jos ymmärsimme oikein, niin kyse on nämä työnnetyt lautat, ne eivät tietenkään ole miehitettyjä, ne ovat osa tällaista konvoita, letkaa, niiden kyydissä ei ole miehistöä. Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon näitä tällaisia miehittämättömiä äm, aluksia tällä hetkellä on EUn sisävesillä liikenteessä. Onko komissiolla ehkä näitä lukuja? Ja sitten nämä miehittämättömät alukset aiheuttavatko tällaisten alusten käyttö mahdollisia ylimääräisiä turvallisuusriskejä ja miten nämä riskit hoidetaan. Tässä tärkeimmät kysymykseni. Ajopiirturit, miehittämättömät äh, laivat ja sitten äh, tietyt päästöt. Kiitoksia. Kiitos herra Belet. Herra Ertug, haluatteko jotain sanoa? Monsieur Ertug. Herra Ertug. Herra Ertug. Haloo. Monsieur, monsieur Artug, la... Herra Ertug, teillä puheenvuoro. Ai halua, selvä. Herra Kistelo. Look at that. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia kovasti, kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle selityksistä. Ihan noin pikaisesti, mutta ihan ette minulle kyllä selittänyt yhtä asiaa. Miksi ulkoinen taho, SESNE, on niin vaikutusvaltainen EUn päätöksenteossa. Muissa liikennemuodoissa meillä on virastoja EMSA, EASA ja ERA. Kaikki virastot määriteltiin ja perustettiin yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa. Miksi tällainen alan valtaama elin vaikuttaa meidän päätöksentekoomme. Merci beaucoup. Kiitos, herra Taylor. Se meni nopeasti, se toden totta. Ei ketään muuta. Herra Lundgrenko, jotain haluatte sanoa? No, but no. Ei sitten. Kuka voi ala puhua? Kolme kysymystä tuli kuitenkin, Rova Roska. Uh, Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Niin mitä tulee parlamentin rooliin jo aikaisemmassa vaiheessa koko prosessia, sanottakoon, että minullekin tämä on uusi asia. Saavun tähän yksikköön juuri ennen kuin direktiivi hyväksyttiin, joten nyt on kulunut vasta vuoden päivät siitä. Sesni on tehnyt ripeästi työtä noin näiden uusien Estrin 2017 sääntöjen osalta varmistaaksemme, että kaikki on valmiina ennen kuin lokakuussa koittaa transpositiohetki. Tietenkin parantamisen varaa vielä on ja me olemmekin pyytäneet SESNI-komitea laatimaan selitysmuistion teknisiin vaatimuksiin liittyen Vastavanlainen selvitys voitaisiin toimittaa myöhemminkin ja järjestää asiantuntijatason kokouksia sisältöön liittyen. Toden totta, melkoinen työmäärä tässä on ollut edessä ja SESNin täysistunnossa huhtikuussa kuulemma keskustellaan avoimuudesta, eli että miten asiaa parhaiten tulisi käsitellä Eli työ on tältäkin erää käynnissä. Sitten edustaja Taylorin kysymykseen ja sitten Marta voi vastata näihin teknisluonteisempiin kysymyksiin. Miksi meillä ei ole standardisointi elintä? Lainsäätäjät ovat havainneet, että asiantuntemusta löytyy jo Reini komissiosta, joten me yritämme toimia Renin komission alaisuudessa. Mutta meillä on muitakin lähteitä, joita käytämme. Minä viittasin jo vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiiviin. Siinä käytetään myöskin erinäisiä standardeja, kuten isostandardia, joten ei tämä nyt ihan tavaton tilanne ole. Mitä tähän direktiiviin tulee, niin lainsäätäjät ilmoittivat, että meidän tulisi käyttää sesniä hyväksi ja jo vuonna 2000 2015 tai kahde, vuoden 2015 teksti kuuluu jo tähän liitteeseenkin. Kiitoksia. Good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää kaikkiin. Ehkä aloitetaan viimeisestä kysymyksestä, joka liittyy miehittämättömään alukseen. Joitakin hankkeista on Alankomaissa käynnissä, lähinnä liittyen meriliikenteeseenkin, mutta tiedämme yhden hankkeen Belgiasta. Se 2020 loppuu. Ja tarkoituksena on myös näitä työntöproomuja, miehittämättömiä työntöproomuja selvittää. Yksityiskohtia ei hankkeesta ole, mutta tämmöinen on olemassa. Sitten ajopiirtureista ja vaatimuksista, niin ei se ole pakollista sisävesiliikenteessä. Mutta jos sellainen on asennettuna, sen pitäisi vastata myös 2017 vaatimuksia. En tiedä, ymmärsikin oikein kysymyksen, joka liittyy liikkuviin työkoneisiin. Voin vain tässä jotain yleistä taustaa kertoa tämän luvun osalta. Luvussa määritellään, mitä edellytyksiä on liikkuvissa työkoneissa. Tiedämmehän, että on kyse se, että markkinoille tuodaan moottoreita, moottoreita jotta nämä työkoneet voivat olla muista markkinoilla – SESNI puolestaan tarjoaa edellytti vaatimuksia moottoritten huollolle. Tavallaan seuraava vaihe, kun moottori on asennettu osana alustaa noin turvallisuuden näkökulmasta. Siinä minulta kaikki. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti jo komissiolle, että vastasitte kysymyksiin. Parlamentti seuraa todella tarkkana aina näitä delegointisäädösten valmistelua. Ja todellakin parlamentti haluaa tietoja samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijatkin, joita joudumme tapaamaan säännöllisesti. Kiitoksia Rova Roska kovasti. Pikaisin tapaamisiin komissio ja nyt jatkan kokousta, mutta suljetuin ovin. Ehkä pikku tauko, että voidaan suoratoisto katkaista ja muut tarpeettomat voivat lähteä.